komission julkilausuma ja verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus. Ensin Eeva Kaili, neljä minuuttia. Saluto Tervetuloa muuten varapuheenjohtaja Moskovisi komission puolesta. Olkaa hyvä, edustaja. Uh, Commissioner, dear colleague komission ja sen hyvät kollegat, yksi suurimmista haasteita tässä vuotuisessa veromietinnössä oli puhua asiasta enemmän poliittisesti. Sen sijaan on hyvä seurattu tätä perinteistä polkua ja toimittu vanhaan tapaan. LuxLeaks-tapaus eh, tämän mietin laatimisen aikana osoitti, miten tärkeä on poliittinen vastaus ja parlamentti ottamaan poliittisesti kantaa eikä joutunut vain toimimaan kuin mitä on se tapahtunut. Ja Tämä on, mietintö on Euroopan parlamentin äh, välineitä tässä yhteydessä. Tähän liittyy lukuisia tarkistuksia koskevat tätä aiheita, joissa pyritään samaan aikaan selkeä poliittinen viesti. Tähän on ollut pitkään meneviä poliittisia viestejä. Ja nyt on puhuttu sosiaalista oikeudenmukaisuudesta veropolitiikassa. On puhuttu myöskin pääoman verotuksesta ja korkotuloista, osingoista ja arvopaperisaatavista tuloista, samoin kuin muista äh, veronkietoisista kysymyksistä. Siitä kuitenkin äh, voin sanoa, että myöskin tämä että transaktiovero pysyy edelleen tärkeänä ja mielenkiintoisena aiheena ja samoin myöskin sen käyttäminen, niin että voidaan joko kohentaa joko Euroopan unionin budjettia tai löytää varoitusta ilmastonmuutokseen tai jopa tähän eh, investointien rahastoon. Yksi asia, josta parlamentti on ollut huolissaan, on ollut yritysverotus, se, että saataisiin yhteinen eh, konsolidoitu veropohja CCCTB yhtiöverotukselle, ja tähän liittyy myös se, mikä on verotuksen suhde Euroopan yritysten kilpailukykyyn ja myöskin se, miten pk-yrityksiä kohdellaan verotuksessa. Euroopan parlamentti on jakautunut niin osalta niihin, jotka, jotka haluavat koordinointia ja niihin, niihin, jotka haluavat harmonisointia. Koordinointi, Joku on nähty Swiss ja Luxin osalta, ei ole täysin onnistunut ja se osoittaa, osoittaa, että kollegat ovat halunneet osoittaa, että harmonisointi verokysymyksessä voisi olla tärkeää voitaisiin käyttää talouden ohjausjaksoa ja katsoa, miten voitaisiin saada tuettua rehellisiä veronmaksajia, joten on pyritty löytämään kompromisseja ja löytämään vastuullisia kantoja ja on pyritty tukemaan toimia, jotka tähtävät verosuunnitteluun, verojen kiertämiseen ja välttämään tällä kohdalla verotulossa olevia aukkoja tarvitaan myöskin hyvään hallintoon, yksinkertaisen verotusjärjestelmien veropolitiikkaan, joka edistää yrittäjyyttä ja vahvistaa kilpailukykyä ja tukee pieniä ja keskuisia yrityksiä. Myöskin tärkeää ottaa huomioon veropolitiikan eh, sosiaaliset vaikutukset, ennen kaikkea sinun kysymys henkilöistä, jotka ovat taloudellisesti heikommassa asemassa. On kysymyksiä, joita voidaan myös keskustella tulevaisuudessa. Voitaisiin löytää yhteistä pohjaa yhteisille poliittisille aloitteille – tarvitaan myöskin määritelmä koskevat veroparatiiseja ja seuraamuksia niille, jotka tukevat veronkiertoa ja maakohtainen raportointi, miksi OECDn tekemät raportit, jotka liittyvät asiaan, jotka koskevat myöskin työvoimaan kohdistuvaan verottaakkaa ja myöskin tärkeä on myöskin kysymys, joka liittyy automaattiseen tiedonvaihtoon, joka tekee vaikeaksi veronkierron ja myöskin tärkeää on tarttua kaikkea muuta kuin avoimia sopimuksia, joita jäsenvaltioilla ja sulla yrityksillä. On hyvin tärkeää Euroopan parlamentin osoittaa tiukka kantansa, että se on sellaisia käytäntöjä vastaan, jotka ovat ole avoimia, jossa, jotka aiheuttavat vääristymiä kilpailukyvylle. Ja tässä hyvässä pidämme hyvänä komission esityksiä, jotka koskevat veronkierron torjumista, mitkä merkitsevät sitä, että ei voida enää evätä asianmukaista tietoa. Kään sanoin, että kysymys olisi asiattomasta tiedon paljastamisesta tai jossakin kaupallisesta tai yksi henkilökohtaisesta salaisuudesta, mutta totta kai voimme olla skeptisiä niin kauan kuin tätä ei ole, sel- ei ole selkeästi määrätty, mitä seuraamuksia niille, jotka eivät noudata näitä määräyksiä. Mutta voin kuitenkin sanoa, että tämä puotuinen mietintö, raportti johdonmukainen ja tämä luo, vuotuinen kertomus on asianmukainen ja se merkitsee, että pitäisi näyttää sosiaalisesti vastuullista ja yritysystävällistä europolitiikkaa Euroopan unionille. Kiitos Eli Olen nyt pahoillani, mutta to, tosin saitte vähän ylimääräistä aikaa ja olemme todella nyt myöhässä keskustelussa. Nyt täytyy olla ajankäytön kanssa tehokas, tärkeä aihe toki. Ja nyt komission se Moskovissa, olkaa hyvä. Merci, euh, madame la présidente. puhemies. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää, että sain tilaisuuden keskustella Euroopan verotuksesta. Euroopan vuotuinen verokertomus on tilannekatsaus, josta olen aivan samaa mieltä. Joskus kaikkia ei oikein ymmärretä tätä, ei ole riittävästi käytännössä koordinaatiotakaan ja siitä tulee perustavanlaatuisia ongelmia koko unionille. Ensinnäkin verosäännöt liian usein pirstaloivat sisämarkkinoita jopa niin, että useimmat yritykset, eikä ulkomaisetkaan yritykset, pääse tänne. Siellä on paljon esteitä, jotka estävät kasvumahdollisuuksia kiinni. Ja sitten toiseksi veroviranomaiset eivät enää pysty, tai ainakaan yhtä lailla pysty, kantamaan riittävästi veroja. Jotkut veron maksajat harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua, hyödyttävät eroja ja epäjohdonmukaisuuksia eri verojärjestelmien kesken. Ja sitten kolmanneksi täytyy sanoa, että jäsenvaltiot itsekin harjoittavat paljon kilpailua, jotta saadaan enemmän varoja houkuteltua. Ja sitten mitä tulee yhteisen veropohjaan, niin emme enää voi sietää sitä käytäntöä, joka nyt on ollut ja nimenomaan on kyse y- yhteiskunnallisesta sopimuksesta kansalaisen ja viranomaisten kesken, jossa nyt on kyse. Eli tässä on nyt kriittinen vaihe edessä ja se edellyttää nopeaa toimintaa. Ihan sama tavoite on, että saadaan aikaan oikeudenmukaisuutta verokohtelussa ja vihdoinkin täytyy saada verotuksessakin sisämarkkinat, läpinäkyvät, ennakoitavat puitteet, jotta tänne investoidaan ja kuluttajat ovat luottavaisin mielin. Lopuksi meidän täytyy panna verotuspalvelemaan tavoitteita, me olipa kyse digitaalista sisämarkkinoista, joista nyt puhuttiinkin jo, tai energiaunionista. Ratkaisukeino kyllä on. Moni on tuttu vuosien takaa, ja nyt täytyy vain sitoutua kaikkien tähän, ja ensisijassa – jäsenvaltioiden, jotka viime kädessä päättävät tästä, heidän täytyy päästä yksimielisyyteen kunnianhimoisista tavoitteista, joita me olemme esittäneet. Ja komissio, puheenjohtaja Juncker, ovat ottaneet myös verokierron torjunnan yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi ja tiedetään, että komissio on juuri hyväksynyt joukon toimenpiteitä, jotta saadaan enemmän läpinäkyvyyttä myös verotuksessa Euroopassa ensinnäkin. Me olemme tehneet ehdotuksen direktiiviksi, joka liittyy tietojen vaihtoon verosopimuksista. Tässä on kyse siitä, että kaikki jäsenvaltiot pystyisivät saamaan tietoja niistä vaikutuksista, joita on kumppaneiden päätöksillä, kun ajatellaan omaa veropohjaa. Ja niin ikään täytyy sitoutua voimakkaasti siihen, että ollaan läpinäkyviä verosopimusten lisäksi, jotta Euroopan unioni olisi eturintamassa verotuksen läpinäkyvyydessä. Ehkä yksi mahdollisuus olisi, kuten täällä te suosittelette vuotuisessa kertomuksessa näkien, että kaikilla aloilla vaaditaan se sama kuin nytkin joillakin aloilla tietojen vaihdossa, niin että olisi maakohtaiset tietokannat. Komissio on kyllä valmis käymään tätä keskustelua parlamentin kanssa. Komissio on mitään päätöstä vielä tehnyt siitä, miten parhaiten edetään. Se edellyttää seikkaperäisempää erittelyä, mutta kyllä me uurastamme kovasti analyysin hyväksi. Se on kuitenkin ennakkoehto, jotta voidaan sitten miettiä yhteisempää kantaa. Sitten missä sitten verotetaan voittoja, niin se on hyvin tärkeä osa myös Euroopan unionia, jos ajatellaan yhteistä valuuttaunionia ja sisämarkkinoita, ja kuitenkin verojärjestelmät ovat kovin erilaiset. Siksi me haluamme omia sääntöjä, omia tavoitteita, painopisteitä, joihin Euroopan unioni voi tukeutua. OECD e, on tehnyt tässä hyvää työtä, mutta ei tässä pidä kuitenkaan hyödyntää sitä työtä. Komission työohjelma tätä vuotta varten edellyttää, että sen mukaan miten tässä asia kehkeytyy maailmalla, oman verosuunnitelman myös sisämarkkinoita ajatellaan, niin että voittoja ei Varoitetaan siellä, missä arvo syntyy myös tuotantoketjussa toimintasuunnitelman myötä voidaan aloittaa keskustelut puolestaan yhteisestä yhtiöveropohjasta, jotta voidaan yhdenmukaista tätä yhtiöiden osalta, jos he rajat ylittäen toimivat. Ei ole kyse pelkästään kilpailukykyisemmistä sisämarkkinoista, vaan myös, että rajoitetaan verosuunnittelumahdollisuuksia niiden yhtiöiden kohdalla, jotka ovat tässä etusijalle. Näin voidaan myös lyhyemmällä aikavälillä toimia niin, että voidaan toteuttaa Euroopan unionissa ratkaisukeinoja, joista on sovittu laajemminkin, varsinkin G20. Niin ikään komissio on ajatellut, että toimintasun toisessa vaiheessa vielä ennen kesää mennään eteenpäin. Olen aivan varma, että parlamenttikin eri valiokunnissa osallistuvat myönteisessä hengessä tähän valmistelutyöhön toimintasuunnitelman osalta. Vielä muutama sana parista aiheesta. Ensinnäkin finanssitransaktiovero ja sitten kunnianhimoiset puitteet. Tätä varten kansallisesti se on tärkeällä siellä myös komissiossa yhdessä parlamentin kanssa, kuten puheenjohtaja Juncker totesi puheenvuorossaan. Komissio rohkaisee uudistuksia niin, että voidaan tukea muuta politiikkaa ja saada enemmän myös verotuloja ja keventää työverotusta. ECOFIN neuvostossa tammikuussa muuten jäsenvaltiot osoittivat halua luoda edellytykset eurooppalaisille puitteille myös 2016 alkaen. Tässäkin voisin todeta, että tiivistetyn yhteistyön valtiot haluavat veropohjan, joka olisi mahdollisimman laaja, alhaisin kannoin, huomioiden vaikutuksen reaalitalouteen niin, että yritykset katoavat täältä. Komission yksiköt ovat aina ja jatkossakin antaneet teknistä tukea jäsenvaltiolla, jotta nopeasti saadaan aikaan sopimus avoimessa mielessä, noudattaa kuitenkin ehdotuksen perusperiaatteita. Mitä tulee sitten välilliseen verotukseen, minä haluaisin korostaa sitä, että komissio aikoo tällä kaudella vielä esittää uudistussarjan alvijärjestelmän uudistamiseksi niin, että hallintorasitetta voidaan keventää myös ja niin, että saadaan lopullinen järjestelmä aikaan alvia varten. Komissio haluaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan eikä satunnaisia tilkun talkun ratkaisuja, varsinkin kun ajatellaan neuvoston keskustelujakin siitä, että saadaan, päästään eroon näistä epäjohdonmukaisista päätöksistä, koska sieltä ei löydy mitään ratkaisua. Tämä liittyy myös veroasteeseen. Kiitos erinomaisesta mietinnöstä. Muistuttaisin, että minä olen kyllä parlamentin käytössä olennaisilta osin. Sitä paitsi olen ollut mukana myös maaliskuun lopussa TAX-valiokunnan työssä. Kaiken täytyy tapahtua tässä yhteistyöhengessä ja avoimesti. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen puheenvuorostanne. Ja nyt puhujaluettelon ensimmäisenä on puolentoista minuutin ajan herra Sto, Sto, Stolojan. Mulțumesc. În primul rând doresc să... Kiitoksia, puhemies. Ensin haluan äh, kiittää tästä vero läpinäkyvyyspaketti aloitteesta. Ja olen täysin varma siitä, että automaattisen tietojenvaihdon käyttöönotto jäsenvaltioiden välillä verotuspäätöksistä itse asiassa vastaa kansalaistemme vaatimuksiin. Kansalaiset haluavat äh, yksinkertaisia, helppoja ratkaisuja, koska Kyllä verotuksen on tapahduttava siinä maassa, jossa voittokin tehdään. Ei voittoa voi siirtää toiseen maahan vaikkapa siitä syystä, että päästäisiin helpommalla ja näin siis käytetään luovaa kirjanpitoa. Erittäin hyvä lupaus tämä siis komissiolta, tämä veronkierron verovälttelyn estäminen ja toiseksi haluaisin kiittää rouva Kailia hänen mietinnöstään. Mm, yhteistyö tämän mietinnön kohdalla on ollut oikein erinomaista. Ja haluaisin tehdä ehdotuksen liittyen hyvin tärkeään ajatukseen. Yhteistyö jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä – sen tulee olla mahdollisimman tiivistä ja tällöin saadaan todellisia tuloksia aikaan verovälttelyn estämiseksi. Kiitos kollegat. Kuten tiedätte, me olemme yli puoli tuntia myöhässä. Minä aion nyt tehdä ehdotuksen, ettei sinisen korttia hyväksytä, kun täällä moni kyllä halajaisi niitä, mutta toivottavasti ymmärrätte tämän säännön nyt tällä kertaa. Ja niinpä seuraava puhujaan kahden minuutin ajaksi Rouva Ferreira, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Minun maassani Portugalissa, kuten monissa muissakin maissa, on monia yrityksiä, joilla on vaikeuksia selviytyä kriisistä. Ne joutuvat maksamaan 22 prosenttia veroa voitosta ja sitten on erinäisiä monikansallisia yrityksiä, kuten Amazon, Starbucks, Ikea, jotka vain maksavat yhden prosentin veroa. Tämä johtuu verotuseroista jäsenvaltioiden välillä. Jos minun maassani ei saada aika asianmukaisia asianmukaista verotuloja voitoista, jotta voitaisiin huolehtia perus eh, palveluissa, kuten koulutus, eh, joudumme maksamaan sellaisia summia, jotka voivat olla puolet BKTstä. Suurin osa portugalaisista yrityksistä, jotka maksavat eniten veroja, ovat päättäneet siirtää toimipaikkansa Alankomaihin ja Luxemburgiin voidakseen nauttia näiden maiden verotuksista hyödyistä. Tämä verotuksellinen polkumyynti maiden välillä, joka jakaa, joka jakavat saman sisämarkkinat, saman valuutan, on sietämätöntä. On tärkeää, että tiedonvaihdosta jäsenvaltioille tulee pakollista. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja kiitän tästä komission jäsen Moskovisia. Mutta tämä ei vielä riitä. Tarvitaan muitakin toimenpiteitä veroparatiisien torjumiseksi ja jotta yritysten vero, yhtiöveropohjaa saataisiin harmonisoiduksi. Kansalaisille meidän täytyy myös päättäväisesti osoittaa, että toimimme veropetoksia vastaan. Komission täytyy osaltaan edistää sitä, että syntyy tällaisia uusia verotuksellisia järjestelyjä. Kansalaisyhteiskunnan ja komission tuen lisäksi on myöskin toimittava neuvostossa samantyyppisen lähentymisen henkistä. Tätä kansalaiset edellyttävät. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi minuutin ajan herra Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Mimo tego... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Huolimatta siitä, että Euroopan unionissa meillä on jotkut verot harmonisoitu, kuten valmistivero tai alvi, mutta ei sitten kuitenkaan kaikkia veroja, kuten esimerkiksi yksilöihin kohdistuva verotus tai yritysverotus, niin on hyvin vähän yhtenäisyyttä. Suurelta osin on meillä on paljon puutteita myös Alvin kohdalla. Sitä paitsi on esimerkiksi karuselirikoksia, jotka perustuvat nimenomaan siihen, että harjoitetaan kuvitteellisia liiketoimia jäsenvaltioiden välillä alviin liittyen. Minä olen sitä mieltä, että tämä on myös vastoin ylipäätään alvin ajatusta. Tällainen petollinen toiminta on raskas taakka myös yrityksille. Tässä menetetään neljä miljardia euroa. Minä toivon, että tässä saadaan ratkaisu. Ilmeisesti minä olen se vahapuhemies, joka aina saa hankalimman ajankohdan keskusteluissa ja minun täytyy olla tässä tiukkana. Eli pitäkää kiinni puheajoista. Minä en halua tuhlata aika minäkään. Eli nyt annan välittömästi puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Kahden minuutin ajaksi rouva Van Nyvenhäysen. Kiitos rouva puhemies, arvoisat kollegat, arvoisa komission jäsen. Kun tässä joitain vuosia sitten äh, kerroin olevan niin verotusasioista kiinnostunut. Minua katsottiin hiukan kummastuneena ja vinoon, kun tämä ei ollut poliittisesti mitenkään jännittävänä pidetty aihe. Mutta tilanne on täysin muuttunut. En kuitenkaan eh, ajattele, että se on muuttunut mistään eh, hyvästä tai mukavasta syystä, ei vaan LuxLeaksin vuoksi ja nyt ihan tavalliset kansalaiset ovat huolissaan siitä, että heillä on sellainen vaikutelma, että he maksavat enemmän veroja kuin yritykset ja että suuret monikansalliset yritykset välttelevät veroja kaikin keinoin ja pääsevät kuin koira veräjästä. Nyt meidän täytyy todella tarttua tilaisuuteen saadaksemme aikaan edistystä verotusalalla ja joka tapauksessa tarvitaan sitä, että me kaikki tiedämme, mistä puhutaan. Eli meillä on oltava samat määritelmät käytössä, samat käsitteet. Puhutaan yhtäältä verovälttelystä, veron kierrosta, veropetoksista, veroparatiisista. Mitä, mitä, mitä, mitä tämä kaikki itse asiassa tarkoittaa? Meidän täytyy puhua asioista samoilla nimillä, että puhumme samoista asioista. Ja Komissio on tässä nyt pyrkinyt läpinäkyvyyden lisäämiseen, oikein hyvä juttu. Läpinäkyvyyttä tässä ehdottomasti tarvitaan. Minulla olisi kysymys komission edustajalle. Kaikki tiedämme, että Ongelma on maailmanlaajuinen eikä suinkaan vain eurooppalainen ongelma. Eli kysyisin, että oletteko yhteydessä vero läpinäkyvyydestä myös muiden maailman kanssa? Ja taisipa puheen aikakin vielä tässä äh, pysyä rajoissa. Kiitos tästä tarjousmuksesta. Sitten Rova Mattias. Kiitos puhemies. Se, mitä vähintään voidaan sanoa nykyisestä veropolitiikasta, voidaan sanoa, että se on tehotonta ja epäoikeudenmukaista. Ajatellen kaikkea sitä, mitä olemme kokeneet viime vuosien, ennen kaikkea kriisivuosien aikana, säästöpolitiikan aikana. Silloin se on merkitys sitä, että on ollut valtaisaa kilpailua, on yli, on vähennetty verotusokaisesta pääomaan ja siitä syntyviin tuloihin sijaan työn ja kulutuksen verotus on kasvanut huomattavasti ja säästöpolitiikka on aiheuttanut tällaisen vaikutuksen ennen kaikkea Euroopan alueilla ja etelässä. Mitä tulee sitten hyvinvoinnin jakamiseen? Siinä eriarvoisuus lisääntyy, on aggressiivista politiikkaa, on sosiaalisia skandaaleja, on verokiertoa, on LuxLeaksejä, jotka ovat itse asiassa vain jäävuoren huippu. Euroopan komission ehdotukset osoittavat, että on yhä enemmän veronkiertoa. On nähty, että on valtaisaa eriarvoisuutta. Suuret portugalaiset yritykset ovat siirtäneet toimipaikan Alankomaihin ja Luxemburgin. Kysymys on verotuksesta polkuminista ja komissio tekee kuitenkin ehdotuksen avoimuudesta verotuksessa. Ei ole mitään uutta. Nämä ovat toimenpiteitä, joita on ollut vuodesta 1976. Komissio pitäisi ottaa ne myös käytännössä. Ja mitä tulee sitten tiedonvaihtoon veroviranomaisten kesken ja avoimuuteen, se on kyllä vähimmäisvaatimus. Kiitos. Sitten kolme minuuttia, niin rouva Scott Keitel. Kiitoksia. Äh, verotus on ollut tässä viime vuosina todella kiinnostava aihe kun yritykset ja myös yksityiset kansalaiset ovat löytäneet yhä kekseliämpiä tapoja vältellä veroja ja näin sitten julkinen kirstu on jäänyt yhä tyhjemmäksi, eivätkä valtiot ole pystyneet investoimaan välttämättömiin infrastruktuureihin tai auttamaan kansalaisiaan, jotka olisivat apua tarvinneet. Yhteiskuntiemme pyörittämiseksi on aivan välttämätöntä puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun sekä verovälttelyyn. Verovälttely vesittää myös sisämarkkinoiden toimintaa, niin kuin komission jäsen totesi. Näin suuret monikansalliset yritykset tekevät tosi hyviä diilejä hallitusten kanssa, sellaisia diilejä ja sopimuksia, joita pienet yritykset eivät koskaan voisi onnistua tekemään. Kuitenkin me vihreät vaadimme, koska pk-yritykset ovat todellinen unionin selkäranka, niin meidän on saatava aikaan reilut toimintaolosuhteet niin pienille kuin suurille yrityksillekin. Viime vuonna kuulimme puheenjohtaja Junckerin hallituksen tekemistä todella järkyttävistä verotussopimuksista. Ja me vihreät olemme jatkuvasti olleet sitä mieltä, että nämä ongelmat tulisi todella ratkaista. Me haastoimme Junckerin toimimaan tai eroamaan. Viime viikolla komissio teki ehdotuksia, ettekä varmaan ylläty kun kerron, että olimme äärimmäisen pettyneitä näihin ehdotuksiin. Kyllä tässä tarvitaan tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. 70-luvultahan äh, mahdollisuuksia on jo ollut, mutta niitä ei ole sovellettu käytännössä. Jos olisi sovellettu, niin tällaisia skandaali äh, verosopimuksia ei olisi päässyt syntymään tai ainakaan niitä ei olisi pystytty salailemaan tällä tavalla. Me tarvitsemme todella verotuksen läpinäkyvyyttä ja olenkin äärimmäisen tyytyväinen äh, kuullessani näitä hyvin voimakkaita sanoja joita tässä tämän vuoden verotusmietinnössä nostetaan esiin veronkierron veron välttelyn estämiseksi. Ja mitä tulee yhteiseen yhtenäiseen vero, yritysveropohjaan, äh, hyvä että sekin on nostettu esiin. Samoin äh, verotuskilpailu eri jäsenvaltioiden välillä on ongelma. Kuitenkin me vihreät olimme erittäin pettyneitä siitä, että kun äh, mitä tulee Pariisin ilmastosopimukseen, meidän tärkeimmät muutosesityksemme liittyen vihreämpään verotukseen sekä esimerkiksi lentokoneiden polttoaineverotuksen tiukentamiseen ne eivät menneet läpi. Meidän täytyy jättää kestävä oikeudenmukainen perintö lapsillemme ja tulevaisuudellemme. Kiitos. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia, herra Zanni. Grazie. Kiitos. Täällä on jo todettu, että LuxLeaks kansallisjäljellä olisi jotain pitänyt tehdä komission pitäisi sitoutua tähän, jotta voidaan torjuta veronkiertoa ja vilppejä, joita jotkut jäsenvaltiot suosivat, kuten me kaikki tiesimmekin jo. Itse puheenjohtaja Juncker, joka on alan varsinainen asiantuntija ja tietää Luxemburgin käytännöt, oli taannut sen, että sitoutuisi myös itsekin henkilökohtaisesti torjumaan näitä ilmiöitä, jotka eivät vahingoita pelkästään jäsenvaltioita, vievät pohjaa myös Euroopan unionilta. Ja se on nähty myös tässäkin, että Euroopan unioni on pelkkä pelkkä ja siellä jotkut panevat taskuunsa muiden rahoja laittomasti tai laillisesti. Siksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka ovat erilaisia kuin mitä komission jäsen Moskovissa viime viikolla esitti. Tässä sivuutetaan vielä se, että on pahaa tahtoa ja siksi täytyy niin tehdä, että järjestelmät olisivat avoimempia ja toimisivat laillisesti. Tässä tarvitaan ratkaisuja, joissa ei voi rajoittua pelkästään tiedonvaihdon velvoitteisiin jäsenvaltioiden kesken niin, että sinne muut kansalliset jäävät kokonaan ulkopuolelle näiden asiakirjojen osalta. Ei nimenomaan tätä tarvita. Nyt tässä on vain yksi tärkeä kysymys. Jos ei sääntöjä muuteta, ja käytäntö vain jatkuu laillisena, niin tilanne ei myöskään muutu koskaan. Ja tästä keskustellaan ajasta jäisyyteen, suuremmasta läpinäkyvyydestä tai yhteistyöstä ilman, että mitään ratkaista. Siksi minä mietinkin, jos ajatellaan kuinka paljon ihmiset ovat nähneet mitään todellista poliittista halua muuttaa näitä vääristymiä. Mitä järkeä on puhua solidaarisesta Euroopasta, kun sallitaan tällaiset käytänteet? Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi minun äänen herra Korvin Mikke. Przewodnicząca, <clears throat> hasłem Unii Europejskiej jest różnorodność. Euroopan unionin ongelma on monimuotoisuus. Kaikissa kysymyksissä pyydetään yksin, yhdenmukaisuutta. Toverin Portugal Kalista sanoi, että yritykset menevät Hollantiin. Se, mitä täytyy tehdä, on alentaa veroja, jotta ne eivät mene Hollantiin ja jotta hollantilaiset yritykset pysyvät Portugalissa. Tavoitteena on velvoittaa hallitukset, jotka ovat kilpailukykyisempiä, jotta yrityksetkin voisivat olla kilpailukykyisiä. Ja tässä on esitetty tällainen hyvin totalitarinen näkemys, joka mukaan kaikki, mitä se on yhden mielestä sen pitää tehdä, on lopettaa Euroopan unioni. Anteeksi kollegat. Me jatkamme keskustelua. Puolitoista minuuttia. Herra Baltz. Thank you, President. Kiitos puhemies. Pidämme erittäin hyvänä sitä, että komissio on nyt ottanut ensimmäisiä askeleita veropakoilun sekä verovälttelyn estämiseksi. Nämä toimet todella tarvitaan, mutta ne eivät kyllä riitä. Tämä on, tässä hyvin tärkeää on automaattinen tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltiot eivät enää saa <clears throat> puhua itseään pälkähästä. Tietojenvaihdon on oltava säännöllistä ja valvottua. Ja on tärkeää, että OECDn maailmanlaajuisia sopimuksia verotuksen suhteen kunnioitetaan ja ne täytäntöön pannaan täysin. Tässä on hyvin tärkeää, että komissio yhteisen yhteisöveron käyttöönotossa ottaa käyttöön yhteisen laskentapohjan, jotta asia saadaan toimimaan. On tärkeää ja tarpeellista komission tarkastella käytännössääntötyöryhmän työn tuloksia. Sitten kun ajatellaan monikansallisia yrityksiä, myös niiden toimia on tarkasteltava. Ei kuitenkaan tule luoda tällaista byrokratiaa kaikille yrityksillemme, kun ajatellaan pienempiä yrityksiä, jotta saadaan aikaan investointeja, työpaikkoja ja kasvuja, niin lisäbyrokratiaa ei missään nimessä tarvita. Liiallinen ilmoitusvelvollisuus itse asiassa on hyvin vahingollista. Kun ajatellaan suhteellisuutta, sen täytyy aina toteutua. Pelkkää raporttien kirjoittaminen, vaan raporttien kirjoittamisen vuoksi ei saa meidän tukeamme. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Kaksi minuuttia, herra Simon. Kiitos puhemies. Lait, perusteeton, mutta laiton toiminta on ollut sellaista, että sitä on Euroopassa suvaittu aivan liian pitkään. Kansalaiset ovat olleet tästä tietoisia vasta muutamien kuukausia sitten julkituleet asiat LuxLeakin ympärillä ovat sitten päätyneet täysin tietoisuutensa. Kansalaiset ovat kysyneet, miksi suuret kansainväliset yritykset saavat alhaisen veroasteen neuvoteltua eh, saman aikaan, kun kansalaiset itse maksavat kiltisti omat veronsa. Jos me hyväksymme sen, että jos emme sallista, että hyvä, tapahtuisi tällaisia asioita, joita voidaan pitää oikeutettuina, siihen tarvitaan avoimuutta ja siinä komission esitykset ovat ensimmäinen rakennuspalikka. Ei voida enää katsoa sivuun silloin, jos tiedonvaihdosta, joka liittyvät verosopimuksiin, valtioiden välillä tulee velvollisuus. Meidän täytyy huolehtia siitä, että rikkomukset vastaan tulevaisuudessa ovat myös rikoksia. Vain jos on seuraamuksia, joita täytyy perätä, vain silloin jäsenvaltiot tulevat noudattamaan velvollisuuksiaan. On hyvä, kun komissio nyt ehdottaa, että otetaan käyttöön keskeytetty rekisteri, jossa on mainittu nämä verosopimukset. Tärkeää on kuitenkin varmistaa se, että kaikki tällaiset verosopimukset, joita yritykset ovat tehneet, sisältyvät tähän rekisteriin, ja että tämä rekisteri ei olisi vain Euroopan unionin jäsenvaltioiden käytettävissä, vaan huolehtien kaikista verooikeudellisista tietosuojaperiaatteista myöskin julkisuuden saatavilla. Tällaisen rekisterin tulisi olla julkinen. On tervehtävä sitä, jos komissio pyrkii kesäkuuhun mennessä tekemään esityksiä toisesta veropaketista, jotka liittyvät myöskin tähän yhtenäistettyyn yhteisveropohjaan. Kehottaisin tässä olemaan rohkeita ajatellen sitä, miten voitaisiin mennä tätä pitemmälle. Missä maksavat yritykset verojaan, milloin saataisiin aikaan maakohtaisia raportteja. Avoimuus on olennaista. Tärkeää on se, mitä mikä on perusteetonta, on tulevaisuudessa myös laitonta. Kiitos. Seuraava puhuja on puolitoista minuuttia, herra Rosati. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca E, unikanie podatków przy pomocy rozmaitych półlegalnych i nielegalnych metod e, kosztuje nasze budżety e, wiele pieniędzy dlatego z wielkim zadowoleniem niin, no, meidän budjettimme osalta on tärkeää, että katsotaan komission aloitetta, johon sisältyy ehdotus, jonka mukaan, joka voisi olla ensimmäinen asia, jolla voitaisiin panna aikaan järjestystä tälle sektorille, jossa kysymys pakollisesta verotietojen vaihdosta. Tässä haluan ottaa kiitokset esittelijäluvalle kaikille siitä, että on esitellyt mietin, joka on hyvin tasapainoinen. Se sisältää myöskin kysymyksiä, joista on keskusteltu kovasti kohdassa 25. Rova Kaili ehdottaa, että Euroopan komissio loisi vähimmäisverotason yrityksille, jotta pyrittäisiin välttämään laitonta kilpailua jäsenvaltioiden kesken. Tämä on huono ajatus kahdestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että jäsenvaltioilla on olemassa tietty talouden kehityksen aste. Ja mutta toiset valtiot, niillä ei ole näitä välineitä, infrastruktuuraa eikä sellaista julkista hallintaa, joka voisi toimia. Tässä tapauksessa ei olisi kovinkaan järkevää lukkoon tällaista minimitasoa, koska kenties on jäsenvaltioita, jotka Eh, eivät pysty ottamaan. Tähän liittyy poliittinen kysymys. Riippumatta siitä, mitkä ovat ne puolueet, jotka ovat ottamaan kysymys kuitenkin siitä, mikä on Kiitoksia. Seuraavaksi puolen minuutin ajan puhuu rouva Dodds. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, muistan kun istuin täällä parlamentin täysistuntosalissa viisi kuukautta jälkeen, siinäkin kun LuxLeaks-skandaali oli puhinnut. Ja sitten kaksi kuukautta myöhemmin meillä oli toinen skandaali käsittelyssä SwissLeaks. Nyt vihdoinkin ensimmäistä kertaa saatiin komissiolta ensimmäiset reaktiota. Hienoa, että komissio nyt on suositellut, että veropäätösten osalta tehdään jotakin, mutta suoraan sanottuna meidän täytyy tehdä paljon enemmänkin, mikäli me vastata kansalaisten odotuksiin. Suoraan sanottuna olen erittäin huolestunut siitä, että komission tiedonanto oli hyvin hailea maakohtaista maakohtaisen raportoinnin osalta, sen kun on kyse monikansallisista yrityksistä. Parlamentti on kauan peräänkuulutan tätä tointa ja toivottavasti komissio aikoo jatkaa sisäistä työtään, jotta tuohon tavoitteeseen päästään. Ja mikäli välittömästi ryhtäisiin toimiin ja edettäisiin maakohtaisen raportin osalta, olen varma, että suuri yleisökin olisi tyytyväinen. Meillä on näyttöä siitä, että mitään kieltäistä vaikutusta ei ole maakohtaisella raportoinnilla silloin, kun on kyse kaivosteollisuudesta tai pankkialasta. Me tiedämme, että tämä saattaa olla myönteistä vaikutusta pk-yritysten kannalta, koska tällä hetkellä pk-yritykset eivät pysty kilpailemaan tasavertaisessa kilpailusuhteessa niin yritysten kanssa, vaan pystyvät piilottamaan taloudellisen toimintansa hedelmät muualle. Toivon, että komissio nyt nopeasti ryhtyy maakohtaiseen raportointiin ja vietetään eteenpäin. Lisäksi tarvittaisiin muita toimia, niin kuin parlamenttikin on vaatinut, ei pelkästään yhteistä yhtenäistä yhtiöveropohjaa. Olen tästä kyllä samaa mieltä komission edustajan kanssa, mitä hän, sen suhteen, mitä hän sanoi, mustat listat veronkiertotapausten yhteydessä ja myöskin veroparatiisin yhteyden määritelmällä kaikki ovat tarpeellisia toimia. Kiitoksia. Nyt yhden minuutin ajan puhu van der Kendelaar. Kiitos. Jäsenvaltioiden välinen verokilpailu on epätervettä. Mikäli puhutaan todellisesta kilpailusta, kilpailusta tarvitaan säännöt, jotka koskevat kaikkia. Sääntöjen pitää olla avoimia. Verotuksen säännöt ovat ensimmäinen askel, jotta päästään saadaan enemmän valaistusta näihin verotusta koskeviin päätöksiin. Nyt täytyy varmistaa se, että LuxLeaksin ja SwitchLeaksin tapa- kaltaiset tapaukset voidaan estää yhteisen yhtenäisen yhtiöveropohjan kan- kannalta avulla. Erityisestikin veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun pitäisi olla vaikeampaa. Jäsenvaltioiden täytyy voida vaihtaa tietoa verotuspäätöksistä. Hyvät kollegat, asia nyt on jumissa. Minä tuen komissiota, mikäli se pyrkii tämän jumituneen tilanteen purkamaan yhteisen, yhteisen yhtenäisen veropohjan kannalta. Ja harjoitusten päämiestenkin täytyy ottaa asia omakseen. Euroopassa ei riitä, että puhutaan suurien, suuria sanoja. Pikemminkin Euroopalta odotetaan tekoja, ei niinkään suuria puheita. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhuja minuutin ajan on edustaja Langen. Ah, Frau Präsidentin. Hyvä puhemies, kiitoksia oikein paljon keskustelua tästä äh, veromietinnöstä ei ole mikään rutiinikeskustelu. Me olemme jo äh, useita vuosia vaatineet avoimuutta äh, veronkierron suhteen, mutta mitä niille tapahtunut? Komissio on nukkunut ja vain vasta viime kuukausien kehitys on osoittanut, kuinka tarpeen tämä on ja siksipä toivotan tervetulleeksi nämä ensiaskeleet, koska veronkierron ja veron välttämisen on tullut niin suureksi, että se vaikuttaa rehellisiin veronmaksajiin, satoihin miljooniin veromaksajiin ja pk-yrityksiin. Ja jos ajatellaan, että yksi biljoona euroa veroa kierretään vuosittain, niin kyllä nyt jotain täytyy tehdä. Ja tähän mennessä jäsenvaltiot eivät ole tehneet veroharmonisointia, ei kyse korkean tason veroharmonisoinnista, vaan ainoastaan strategiasta veron kiertoa, veron välttämistä vastaan. 101 ja 109 artiklojen mukaisesti EU-sopimuksessa, jossa epäreilu kilpailu verojen pohjalta on kiellettyä. Kiitoksia. Uh, thank you, madam. Edustaja Very much welcome the Kiitos puhemies. Minä pidän oikein hyvänä komission viimeviikkoisia ehdotuksia. Pidän myös hyvänä sitä, että nyt ollaan menossa automaattisen verotietojen vaihdon suuntaan. Minä uskon, että Euroopan kansalaiset ovat yhtenäisiä vastustaessaan aggressiivista verosuunnittelua, kun varmistetaan, että yritykset ja suuryritykset maksavat oman osuutensa. En kuitenkaan usko, että tavalliset EU-kansalaiset haluavat täysin yhtenäistetyn verotuksen ja tämä on kuitenkin jäsenvaltioiden päätäntö vallassa suorin vaalin kussakin jäsenvaltiossa. Ja meidän pitää kuitenkin suuryrityksiin ottaa selvästi kantaa, koska ne pyrkivät kaikin tavoin kiertämään verotusta. Tämä on siis tärkeää. Ja sitten lopuksi sanoisin, että tässä parlamentissa on käytävä myös radikaalia keskustelua myös komissiossa todellista verotasoista, koska on paljon sellaisia maita, joissa sanotaan, että verotus on 30 prosentin suuruista ja 8, 9 ja 10 prosenttia on kuitenkin se todellinen toteutunut verotus. Ja täällä pitää puhua nimenomaan tästä, sillä tällä tavoin päästään tällä alalla eteenpäin. We now close our speaker. Kiitos hyvät kollegat. Puhujalista päättyi tähän. Nyt otamme puhuja ilman puhujalistaa. Voin antaa puolelle puheenvuoroa pyyntäneistä pelkästään puheenvuoron, eli kuudelle. Ensimmäisenä puhuu Rakka Puutto. Okay. The first one, Mr. Kelly. Ensimmäisenä sen tapauksessa herra Kelly. Uh, thank you very much, Kiitoksia paljon puhemies. Yhdyn täysin kollegani herra Heissiin, kun hän kertoi meidän linjauksestamme tämän koko asiakokonaisuuden suhteen. Olemme täsmälleen samaa mieltä siitä, että veronkierto ja veron välttely ja vero tietojen vaihtaminen ovat avainasemassa, kun tätä asiaa viedään eteenpäin, niin me kannatamme tätä kaikkea. Mutta kun pyritään yhteen yhtenäiseen pohjan tätä me voi hyväksyä ehdotuksena. Suuri määrä pieniä maita joutuisi täyttää vaikeuksiin. Tämä syrjii pieniä maita. Kilpailu on kaupankäynnin sydän Tämä pätee myöskin verotukseen Euroopan unessa. Haluamme painottaa sitä, että emme voi hyväksyä tätä ehdosta. Ja olemme äänestäneet sitä vastaan aina ennenkin, niin kuin nytkin. Thank you. For one minute, I now give the floor to... Kiitoksi. Nyt äh, Rova Flashikova saa puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Vero politiikka on asia, joka on pitkään unohdettu Euroopan unionissa. Ähm, se on jäänyt aina sivuosaan, koska on pelätty veron harmonisointia, ja tätä on korostettu täällä tänään. Minä uskon, että verojen harmonisoinnin pitäisi olla tällainen lopullinen päätös, mutta nyt meidän täytyy tehdä lisäjärjestelyjä, jotka ehkäisevät veron välttämistä, jotta yritykset, joiden mukaan yritykset voivat valita sen valtion, jonka verotaso on paras. Esimerkiksi Slovakiassa äh, jokaisen slovakialaisen äh, on maksettava mm, äh, ter, terveydenhuoltovakuutuksesta, vaikka monet näistä vakuutuksista sijaitsevat ulkomailla ja verottavat tulonsa siellä. Kiitos seuraava Tomacic, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Esittelijä myöntää, että on tärkeää, että PK-yritykset eivät joudu maksamaan liikaa veroa. Hän ei ole kuitenkaan selvästi pyytänyt, että jäsenvaltiot käyttäisivät muuta kuin eh, stimuloivaa veropolitiikkaa tähän tarkoitukseen. Meidän on torjuttava veropetoksia ja veronkiertoa, mutta tästä ei ole hyötyä, jos jäsenvaltiot sitten edistävät pimeää työtä siksi, että hallinnollinen taakka yritykselle on liian suurta. En siis voi yhtyä siihen, mitä esittelijä sanoi niitä maita vastaan, jotka ovat päättäneet käyttää sellaisia järjestelmiä, jotka ovat kilpailukykyisiä. Ei tämä ole niiden syytä, vaan niiden, joilla on vanhentuneet järjestelmät. Kiitos, sitten Rova Bilbao. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidenta saludo el contenido de este informe anual sobre fiscalidad porque es el que hacía Kiitos. Oli hyvä saada tämä mietintö LuxLeaksin jälkeen. On tärkeää, että meillä on lisää tietoa valtion varoista niin, että ihmiset voivat antaa lisää tietoa niin, että voidaan olla tuottavampia. Verotuksen on oltava reaalitalouden käytössä ja on Eh, asettaa etusijalle rehelliset ihmiset ja rangaistavaa veronkierrosta ja aggressiivista veron suunnittelusta. Meidän pitää edistää innovaatiota, mutta ei kiertoa. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen. Heille pitää tulla sanktioita ja sen lisäksi heille ei pidä antaa julkisia apuja tai e, tilauksia. Ja on tärkeää saada käyttöön transaktiovero, joka antaisi lisää varoja ja ALV-järjestelmä on uudistettava. Se on vanha ja edistää veron kiertoa On hyvä, että tässä asiaa katsotaan globaalisti, sillä tätä eurooppalaiset todellakin odottavat. Kiitos. Thank you. One minute. Kiitoksia. Herra Vigas, yksi minuutti. Este debate é um hino à hipocrisia. Como presidente Juncker conviveram... Tämä keskustelu on eh, todellista tekopyhyyttä, eh, puheenjohtaja Juncker on vuosikausia hyväksynyt veronkierron ja nyt täällä kaikki pohtivat verotuksen oikeudenmukaisuutta. Täällä on, tehdään vain hienoja julkilausumia, jotka eivät sido ketään. Meillä on skandaaleja, mutta meillä on tällaisia epäsitovia muotoiluja, jotka eivät oikeastaan puutu todelliseen ongelmaan. Ongelma on peräisin 80-luvulta kun teollisuusalamme muuttuivat. Verotuspohja, pääoman vapaa liikkuvuus, veroparatiisit, veronkierto, ne ovat saman sairauden oireita. Meidän politiikkamme on aina vain sitä samaa vanhaa. Viimeisenä Rova Lunacek, yksi minuutti. Kiitoksia paljon puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, myöskin siellä lehtereillä. LuxLeaks-antalin jälkeen johon komission puheenjohtaja Juncker oli sekaantunut ollessaan Luxemburgin pääministeri ja val- valtiovarainministeri, johti siihen, että luvattiin, että veronkierto vihdoinkin Euroopassa saadaan sääntelyn alle automaattinen tietojen vaihto ja rekisteri ovat ensimmäinen tärkeä askel, mutta tämä ei vielä kerta kaikkiaan riitä. Juuri nyt Tarvittaisiin julkisen sektorille rahaa, voidaan investoida koulutukseen, talouden viherryttämiseen ja verosjärjestelmien ekologisiksi tekemiseen. Siksi vihreillä on tärkeä Euroopan tasolla myöskin Itävallassa se, että vihdoinkin saadaan pankkisalaisuus poistettua. Kyse pelkästään yrityksistä niin kuin liittotasavalta ehdottaa, vaan myöskin tämän koskisi yksityisyrityksiä. En voi ymmärtää, kuinka yksityiset henkilöt voivat edelleenkin kiertää veroja, eikä kyse ole pelkästään mummojen säästöistä, joihin puututaan, vaan kyse on veropetoksista, veronkierrosta ja erittäin suuren luokan veropiilottelusta. Ja kansalaisten nimessä tämä täytyy kertakaan saada loppumaan. Uh, Kiitoksia. Nyt keskustelu on saatu päätökseen ja annan puheenvuoron komission jäsen Moskovicille. Hän voi tehdä johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Aivan lyhyesti haluaisin aivan ensiksi kiittää kaikkia teitä teidän panoksistanne ja puheenvuoroista. Ensinnäkin tässä voi todeta, että kaikki ovat samaa mieltä tavoitteista. Kaikki haluavat oikeudenmukaisemman ja tehokkaamman verotuksen unioniin. Me haluamme avoimen avoimet puitteet yrityksiä varten ja kilpailukykyistä sillä lailla, että pystymme maailmanmarkkinoilla toimimaan. Haluamme antaa veroviranomaiselle uudelleen takaisin ne oikeudet, mitkä niille kuuluvat ja jotka ovat nyt heikentyneet. Tämä on ministerille annettava viesti ja tämä pitää antaa myös kaikille jäsenvaltioiden hallituksille, sillä niiden on toimittava yksimielisyysperiaatteen pohjalta. Tämä vaikeuttaa asioita. Jos haluamme, että Eurooppa on uskottava tällä alalla, niin kolme kommenttia. Ensinnäkin kuulin täällä eri kommentteja ja haluaisin sanoa, että minä olen vakuuttunut siitä, että se mitä me ehdotamme on todella sisältörikasta ja tärkeää. Ne asiat, jotka viime viikolla esittelin, aloittavat ikään kuin uuden aikakauden Euroopan unionissa. Näin kunnianhimoisia toimia ei koskaan aikaisemmin ole ehdotettu. Tämä on paljon enemmän kuin mitä vuodesta 1977 alkaen on tehty. Tämä on ensimmäinen vaihe. Ei tämä ole mikään lopputavoite, vaan ennen kesää komissio esittää uuden paketin, jossa on kilpailukyky toimenpiteitä ja myös uusia avoimuuden vaiheita. Minä sanoin jo, että olen valmis niihin tutustumaan. Minä mainitsin nämä maakohtaiset raportit. Ja toinen kommenttini on seuraava. On totta, että me emme tässä tee asioita itseämme varten, vaan tässä meillä on maailmanlaajuiset puitteet. Meillä on G20 eh, aloitteet viitekehyksenä ja on tärkeää, että voidaan tehdä yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa voisin mainita toisia aloja, esimerkiksi pankkialan automaattinen tiedonvaihto, joka paravoitiin Sveitsin kanssa viime viikolla ja joka saadaan kesällä loppuun saatettua. Tämä on todellinen uusi etappi ja tiedämme, että tällä tietyllä maalla on tietynlainen imago. Ja sitten kolmanneksi haluaisin vakuuttaa että olen todella eh, sitoutunut edistämään asioita, sillä nyt julkinen mielipide ei enää tietynlaisia käytänteitä ja epäoikeudenmukaisuuksia voi eh, sietää ja siksi on toimittava vastuullisesti ja on tärkeää, että parlamentti ja komissio tekevät yhteistyötä melkeinpä käsi kädessä ja siitä syystä minä kuuntelen tarkkaan ehdotuksianne ja tästä syystä teidän Eh, valiokunnissanne tekemä työ on niin tärkeä, mitä tulee siihen, että ihmiset eh, todella tiedostaisivat nämä ongelmat ja myös mahdolliset ratkaisut. Ja odotan suurella innolla tätä yhteistyötä. Kiitos. Thank you, Commissioner. I now give the floor to our rapport. Nyt annan sitten Rova Kaiville esittelijälle puheenvuorolla kahdeksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille paljon siitä, että esititte puheenvuoronne ja kiitos erityisesti varjoesittelijöille, jotka tekevät tästä erittäin hyvän poliittisen keskustelun, jossa asetettiin painopistealueita. Nyt meidän täytyy yhdessä työstää lisää poliittisia aloitteita. Aina ei ollut yhteistä säveltä. Ympäristökysymykset esimerkiksi, vaikka onkin indikaattoreita, että tämän, näiden kautta saataisiin työpaikkoja kasvua luotua, eivät ole yksiselitteinen asia. Ja se, että suojattaisiin ilmiantajia – Tämäkin on ongelmallista, kun tiedämme, kuinka järjestelmä oikeasti toimii. Haluaisin kiittää komission jäsen Moskovicia siitä, että hän kuunteli meitä ja sitoutui toimiin. Hän totesi, että kesäkuussa uusia aloitteita vielä saadaan, kiitos siitä. Meidän täytyy myöskin pyytää ja vaatia, että neuvosto kuuntelee meitä. Euroopan parlamentilla on nyt selkeä, johdonmukainen yhtenäinen kanta tämän mietinnön myötä, ja tämä luo pohjan mielekkäälle oikea-aikaiselle, oikeudenmukaiselle ja sosiaalisesti vastuuntuntoiselle liike-elämän kannalta ystävällismieliselle suopealle verotuspolitiikalle. Toivottavasti voimme jatkossakin tehdä yhteistyötä ja viedä asioita eteenpäin vielä lähitulevaisuudessa. Kiitos paljon. Thank you, madam. Kiitoksia, Rova Kaili. Keskustelu päättyy nyt tähän. Hyvät kollegat,